johdu Italiasta. Italian täytyy todeta, että se on Euroopan pelastanut menneisyydessä, mutta sen, pitääkö sen tulevaisuudessakin Euroopan kunnia pelastaa? Eihän näin voi olla. Ei näin voi olla, sillä mikä tahansa valtio, aivan mikä tahansa valtio, joka olisi Italian tilanteessa, tulisi saturaatiopisteeseen jossakin vaiheessa. Integraatio ei enää toimi. Mukana mekanismit eivät enää toimi. Meillä on vaikeuksia palautusten suhteen. Palautukset eivät ole tehokkaita. Monien maiden kohdalla se ei ole mahdollista. Toisaalta emme pysty tunnistamaan maahantulijoiden kansalaisuutta. Palautus on myöskin mahdollista vain, jos kahdenvälinen sopimus on olemassa. Eli tällä hetkellä aivan objektiivisesti voidaan todeta, että ihmisiä ei onnistuta palauttamaan. Joten Italia on päättänyt turvautua joka eroaa menneisyydestä. Tämä on aivan selvää. Me olemme päättäneet toimia tiukasti, jämäkästi, päättäväisesti. Me olemme tällaisen strategisen luoneet. Se ei ole millään tasolla banaali, eikä sitä pitäisi banalisoida. Se ei tietenkään ole ainut tehokas ratkaisu, mutta tämä on ainut tehokas ratkaisu ihmisten salakuljettamisen ongelmaan. Tästä on kyse. Maahanmuuttajista tulee ongelma, kun heitä pelastetaan keskeltä välimerta. Tässä syyllisiä ovat myöskin tietyt kansalaisjärjestöt. Meidän täytyy kuitenkin sen sijaan keskittyä maahanmuutto-ongelmaan. melko nopeasti sen jälkeen, kun he lähtevät kotoaan, he joutuvat näiden häikelemättömien ihmisten uhreiksi. Tiedättekö, kuinka paljon maksaa tällainen epätoivoinen matka, joka sisältää kidutusta ja väkivaltaa? Minä olen vierailut Afrikassa kolmesta tuhannesta viiteen tuhanteen dollaria välillä tämä ei edes riitä. Ja voitte kuvitella, että nämä ovat äärimmäisen köyhiä ihmisiä jotka pyrkivät äh, keräämään rahat äh, ja sitten he joutuvat uhreiksi. Tämä on ongelma. Ongelma ei ole vain välimeri. Mitä sitten tulee välimeren hallintoon, haluaisin muistuttaa siitä, että Italiassa pelastustoimet, meripelastustoimet ovat aina, aina noudantaneet perusoikeuksia, kunnioittaneet niitä. Myöskin näissä tapauksissa, joihin viitattiin, Dijotti alus, Italia aivan aluksi otti kaikkien haavoittuvaisimmat talteen, naiset ja lapset, ja vei heidät heti maihin. Itse asiassa te, jotka, aivan kuten tässä viimeisimmässä tapauksessa, olette tilanteessa, että meillä on alus, jossa on terveydellisiä uhkia, joka viettää muutaman päivän italialaisessa satamassa säilössä. Ei tämä tarkoita sitä, että jotain väärinkäytöksiä oli tapahtunut. Tämähän liittyy siihen päätökseen, jonka viime vuoden kesäkuussa kaikki 28 jäsenmaata tekivät maahan tulien tasaisesta jakamisesta jäsenmaiden välillä. Tätä ei ole vielä toteutettu. Tämä, tätä ei haluta toteuttaa pakollisena toimena. Turvallisatama toimii, vain Italiassa ei tällainen voi olla toimiva ratkaisu. Turvallinen satama on lähin satama ensinnäkin. Ja toisekseen tämä uudelleenjakojen mekanismi, se ei voi toimia vain, jos meillä on kolme, neljä, viisi maata mukana äh, automaattisen mekanismin lisäksi. Kaikkien jäsenmaiden täytyy osallistua tämän mekanismin toimintaan, tämän solidaarisuuden toimintaan. Kolmanneksi meillä on ongelma me emme kuuntele, emme edes niitä maita, jotka olisivat valmiita osallistumaan tähän uudelleen jakomekanismin toimintaan. Meidän on mahdollista toimia vain niiden kohdalla, jotka ansaitsevat kansainvälistä suojelua, ei taloudellisten pakolaisten kohdalla. Tämä koski maahanmuuttoa. Sitten taloudet, investoinnit infrastruktuureihin. Jotkut sanoivat, että Italia ei halua tehdä tarpeellisia uudistuksia, mutta voin kertoa teille, että sovittelumenettelyssä puheenjohtaja Junckerin ja varapuheenjohtaja Dombrovskiksen kanssa ja Moskovicin kanssa. Kun ensimmäistä kertaa tapasimme, he pyysivät, että voitaisiin välttää rikkomusmenettely. Ja sitten annoin heille englanninkielisen kirjan, jossa on lueteltu kaikki uudistukset, joita on jo tehty tai joita tehdään parhaillaan. Ja jos sanotaan, että Italia ei halua tehdä uudistuksia, niin se tarkoittaa vain sitä, että ei nyt oikein ymmärretä, mitä Italiassa tapahtuu. Tällä hetkellä olemme tekemässä valtavan määrän rakenneuudistuksia, joita ei koskaan oltu edes ajateltu. No? Niin seuraavassa osiossa voitte esittää kysymyksiä. Niin hyväksyimme korruption välis vastaisen lain, jossa on Onorevole Danti, se, se vuole parlare dopo. Edustaja Danti, jos haluatte myöhemmin puheenvuoron, mutta nyt ette saa puheenvuoroa la dialettica non può essere unilaterale. Più perdete tempo, più perdete tempo. Mitä enemmän tässä menee aikaa hukkaan, niin sitä vähemmän teille jää puheaikaa. Rispondere poi farete le vostre domande. Kaiken korkeimmat korruption vastaiset standardit eivät ole eurooppalaisia, vaan kansainvälisiä. Olemme ottaneet käyttöön radikaalin uudistuksen konkurssimenettelyssä. Italiassa ei enää kannata tehdä konkurssia, eikä siitä edes puhuta, vaan siinä puhutaan äh, maksukykykriisistä yrityksissä. Tämä on iso uudistus. Ja sitten olemme ottaneet käyttöön myös laine äh, edustamislain, ja olemme ottamassa käyttöön äh, lakiehdotuksia, jolla otetaan käyttöön kaikki jolla hoikennetaan tai kevennetään kaikkia hallinnollisia menettelyjä. Tätä ei ole koskaan tehty viime vuosina vielä. Ja meillä on myöskin lakiehdotus koskien julkisia hankintoja ja sen alan sopimuksia. Meillä on myöskin uudistus esimerkiksi siviiliprosessin prosessilain osalta käynnissä ja tällaisia asioita meillä tehdään. Ja kun sanotte meille, että olemme investointeja vastaan, niin ehkäpä seuraatte vain julkista keskustelua. Puhutte siitä, jossa puhutaan siitä, että kuka on sen puolesta ja kuka ei. Meillä on iso infrastruktuuriinvestointi projekti käynnissä ja valtion yhtiöt ovat sijoittaneet siihen 13 mi, miljaan, miljoonaa euroa. Ja meillä on kansan, kansallinen turvallisuus, alueellinen turvallisuussuunnitelma myös. Ja olemme uudistamassa infrastruktuurajamme ilmailun alalla ja ilmailmastruktuuria. Ja haluaisinkin muistuttaa, että komissiolta olemme saaneet yli kolme miljardia euroa lisärahaa lisäinvestointeihin, joten meillä voi olla eri näkökantoja ja ö, mielipiteitä. Sehän on demokratian ajatus, se on hienoa, että julkista keskustelua käydään ja mielipiteitä on, mutta se, että jättää huomiota kaiken tämän, mitä sanoin, tarkoittaa sitä, että ollaan väärässä kyllä ja syytet italialaiset eivät ole tilanteen syypää. Tämä TAV eli Torino Lion luotijuna on jo hyväksytty projekti, mutta tämä hallitus on katsonut, että on oikein omia kansalaisia kohtaan ja ottaen huomioon myös se, että arviot tästä ohjelmasta ovat 25 vuoden takaa, hän täytyisi päivittää pitäen mielessä kaiken tämän, niin ensin, ennen kuin näin resursseja investoida, niin pitäisi hieman odottaa tällaisen infrastruktuuriprojektin osalta. Haluamme tehdä kulu- ja hyötyanalyysin ja julkaista sen tulokset ja otamme vastuun sitten sitä seuraavasta päätöksestä. Mitä tulee sitten muihin projekteihin, niin kaikki ovat toteuttamisvaiheessa. TAP esimerkiksi, Brenner on, moottoritie on niistä yksi. Ja haluamme myöskin nopeuttaa investointia. Meillä on esimerkiksi stanno proseguendo. Una battuta finale, scusi presidente. Laivanrakennustoimintaa ja vielä ihan lopuksi haluaisin sanoa muutaman sanan ulkopolitiikasta. Olette sanoneet, tai meille on sanottu, että tässä on, että Italia, Italialla on Venezuelan suhteen esimerkiksi aivan eristyneessä asemassa. Mutta miettikääpä nyt hetkinen, Italiahan ei ole eristynyt. Italia on ollut mukana, tämä on ihan faktaa, on ollut mukana tärkeissä toiminnoissa 27. tammikuuta. Tästä on annettu tunnustus selkeästi, että Italian osuus on ollut merkittävä Venezuelan vapauttamisessa. Olkaapa nyt tarkkoina. Monet haluavat ennakoida historiaa, mutta pitäisi olla vähän varovainen. Emme me tiedä, mikä Venezuelan kriisin lopputulos on, eikä Italia ole suinkaan yksin. Monet muutkin maat ovat kannallamme. Me olemme ihan selvillä linjoilla siitä, että muistutan nyt siitä, että viimeisimmät presidentinvaalit eivät olleet demokraattiset. Ja sitten on tehtävä selväksi myös se, että Venezuelassa tarvitaan uudet presidenttivaalit ja että ne suoritetaan asianmukaisissa avoimissa olosuhteissa. Niiden täytyy olla luotettavia, luotettavat myöskin kansainvälisesti. Ja me haluamme nämä vaalit mahdollisimman nopeasti. Haluamme, että ollaan tietoisia siitä, että kansa kärsii ja olemme painostamassa humanitaarisen avun perille viemistä kansainvälisen oikeuden nimissä. Ja olemme tietoisia siitä, että hallinto ei voi olla perusteltu legitiimi, jos se harjoittaa toiminnassaan väkivaltaa, tukahduttaa mielenosoituksia. Me emme voi kruunata kenen ketään ilman, että hänet olisi valittu demokraattisten vapaiden vaalien kautta. Me olemme osa kontaktiryhmää, ja haluamme olla valmiita myöskin välitystoimintaan ja otamme historiallisen vastuun siitä, että joku kruunataan johtopaikalle ilman vaaleja. Tämä on yksi suurimpia kansainvälisiä ää, kriisejä koko historian kulun aikana. Olkaapa tarkkoja, nyt tällä tavalla radikalisoidaan tilannetta on se, että nyt mennään nopeasti kruunaamaan joku toimija tänne huippupaikalle, niin se, tällä tavallahan on luotu kaikkein pahimpia historiallisia kriisejä. Ja näin voi käydä nytkin. Kiitos. Iniziamo il dibattito con il cazzo. Aloitamme keskustelun. Meidän täytyy päättää keskustelu sitten varttia vaille kahdeksan. Yli 50 puheenvuoroa on pyynnetty, ja mitä pidempään puhutte, niin sitä vähemmän aikaa jää muille. Ensimmäisenä Komi, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies, komission jäsen, pääministeri. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Te puhuitte demokratiasta ja te olette täällä instituutiossa, joka on ehkä kaikkein demokraattisin, koska meidät on valittu tänne suoraan ja joka päivä vastaamme kansalaiselle toisin kuin te, jotka teidät on nimetty. Olen ylpeä italialainen ja teidän mielestänne oli helppoa hyväksyä tämä Made in Italy-kysymys. Ja oliko teistä helppoa hyväksyä Dublin-asetus tai copyright-kysymykset? No, sitten me olemme tehneet täällä työtä, olemme luoneet alliansseja ja Italiasta puuttuu näitä alliansseja ja näitä puuttuu myöskin neuvostosta. Katsokaa, te puhuitte Euroopasta ja yhtenäisyydestä ja sitten tulette sanomaan, että tätä Torinon ja lyönnin välistä luotijunaa ei tule. No, te sitten te puhuitte Dublinin uudistamisesta, mutta te itse hyväksyitte vaihtoehtoja, ja mehän sanoimme, että ne ovat täysin vääriä vaihtoehtoja. Ja sitten haluatte solidaarisuutta, mutta nämä kiintiöt ovat vapaaehtoisia, ja tämä oli teidän virheenne. Ja sitten vielä yksi asia, ja tämä on viimeinen asia videollanne, jossa on liittokansleri Merkel, niin se on todella häpeällinen, koska minä rakastan Italiaa, eikä koskaan haluaisi, että pääministeri puhuu kollegaalleen pahaa Italian hallituksesta. Edustaja Guillaume. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies, niin hyvän neuvoston puheenjohtaja. Niin minä itse asiassa asun Lyonissa silloin, kun en ole täällä Strasbourgissa. Ja Lyon on historiallisi, Lionilla on vankat historialliset siteet Italian suuntaan ja tätä Torinon ja Lionin välistä luotiunaa on suunniteltu pitkän aikaa. Se ei ainoastaan sitoisi yhteen kaksi, kaksi kaupunkia, mutta samalla lähentäisi unionia, aivan kuten kanalin alittava tunneli on entisestään tiivistänyt unionia. Minä puhun tässä siteistä, joita on kansalaisten välillä. Puhun myös rahasta. Tässä on tehty laskelmia asiantuntijoiden toimista ja on laskettu, mikä olisi tämän Torin välisen luotjuna ja tunnelin kannattavuus. Ja itse asiassa tunnelin ja luotiunan rakentaminen vähentäisi maantieliikennettä merkittävästi. Eikö teistä tällaiset vanhat siteet, veljelliset siteet kahden valtion välillä puhuisi sen puolesta, että kannattaisi rakentaa tunneli huomioon ottaa kuitenkin ympäristölliset haasteet. Lukke. Edustaja Lukke. Herr Ministerpräsident. Kiitoksia, ministeri. Te puhuitte hyvin paljon solidaarisuudesta, jota Italialta vaaditaan EU:ssa. Tämä on teidän panoksenne EUn tulevaisuuteen ja me tiedämme, millaista solidaarisuuden pitäisi olla. Mutta jos puhutaan solidaarisuudesta, niin sitten pitää puhua myöskin siitä, miksi tällaisen tilanteeseen on päädytty, jossa Italia tarvitsee tätä solidaarisuutta. Ja muistuttaisin, että 20 vuotta sitten meillä hyväksyttiin yhteisvaluutta ja 15 vuoden ajan Italiassa ei ole ollut kasvua. Oletteko miettinyt, onko tässä ehkä jokin yhteys? Voisiko olla, että Italia itse miettii, onko tämä yhteisvaluutta sopiva Italialle? Ja sitten täytyy miettiä, mistä johtuu se, että Italian keskuspankilla on 400 miljardin alijäämä. Ja miksi euron myötä Italian velat ovat lisääntyneet kolmanneksella. Ja Italia on jatkuvasti rikkonut alijäämäsääntöjä ja kasvu- ja vakaussopimusta. Eli Conte, jos te vaaditte solidaarisuutta, niin ehkä Italiankin pitäisi noudattaa silloin sääntöjä. Ensin näitä pakolaisia ei rekisteröisy, ja nyt yhtäkkiä, nyt ollaankin sitten toisessa ääripäässä. Jos EU haluaa, Italia haluaa pysyä EUssa, niin silloin Italian täytyy noudattaa eurooppalaisia sääntöjä, muuten ei ole mitään solidaarisuutta. Honorable Tarand. Edustaja Tarand. Honorable Miranda. Edustaja Miranda. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa ministeri Kontti, miksi esimerkiksi Loppenhamsin kaltainen pelastusalus ei ole pystynyt laskemaan italialaisen satamaan tässä tämän vuoden, viime, viime vuoden aikana? Sitä on, ovat kysyneet kolme muuta meppiä tästä parlamentista. Emme ole saaneet myöskään virallista vastausta liikenneministeriltä. Kyseessähän oli virallinen määräys. Ja miksi Italian satamissa on toimittu näin? Miksi te puhutte solidaarisesta Euroopasta samalla, samanaikaisesti, kun ette noudata mitään sääntöjä eurooppalaisen solidaarisuuden alalla? Meitä sokeraa eniten se, että se osa hallitusta, jolla voisi olla demokraattisempia ajatuksia, vehkeilee äärimmäis, äärioikeiston kanssa, Voxin muun muassa kanssa, joka on täysin eurooppalaista solidaarisuutta vastaan. Edustaja Borghezio. Al eh, nuovo presidente del Consiglio. Niin uudelle pääministerille. Massa on kansa, joka ei ole tottunut siihen, että sen edustajat tulevat Eurooppaan ja puhuvat sitten niin kuin tekin olette puhuneet, näissä pelastustoimissa ollaan menestytty. Ja tässähän oli varan se, että käynnistettäisiin rikkomusmenettely jäsenvaltiota vastaan, mutta tämä osoittaa, kuinka voimakkaita totuus ja faktat ovat. Meillä on hieno maa, se on taloudellisesti voima ja muut maat kadehtivat sitä. Tässä on ehkä vähän kiristetty poliittisesti tilanteessa. Tämä asia on välineellisty, mutta kiitoksia siitä, että vahvistitte tätä hallituksen toista osiota, jonka tavoitteena on osoittaa Euroopalle, joka on hiukan varomaton, että on mahdotonta pysäyttää ihmiskauppaa Välimerelle, mutta se ei pitänyt paikkaansa ja ehkä tässä nyt palveltiin jotain muita tarkoitusperiä. Ihmiskauppa on pysäytetty, mutta ponnistelut, joista te puhuitte Afrikan maiden suhteen, ja tästä pitää puhua, niin haluaisin vain, että pystyisitte saamaan mukaan myöskin PK-yritykset Euroopan maissa. Meidän täytyy tukea PK-yrityksiä eikä niin kuin aikaisemmin tehtiin. Siellä mentiin Afrikkaan ja ryöstettiin sieltä resursseja. Meidän täytyy, meillä täytyy olla kansaa edustava hallitus, joka toimii näin. Edustaja Borgetsio. Onorevole voi. Herr President, Willkommen, Herr Minister. Kiitoksia puhemies. Tervetuloa pääministeri. Te olette onnistunut siinä, että Välimeren massainvaasio on saatu estettyä ja siksi haluaisin kiittää teitä. Ei myöskään ole salaisuus, että turvapaikkalobbarit eivät hyötyneet teistä niin paljon kuin edeltäjästänne. Teidän täytyy nyt toimia vähän niin kuin tuomioistuimessa, mutta tämä ei ole mikään tuomioistuin. Täällä istuvat eliitit, jotka tiedävät, tietävät, että kolmen kuukauden kuluttua heillä ei enää ole enemmistöä Euroopan parlamentissa. Pääministeri, Saksassa ja Euroopassa olemme saaneet nähdä, että maahanmuuttajat voivat myöskin tappaa. Pysäyttäkää tämä huomenna. Antakaa miljoonille eurooppalaisille, jotka katsovat nyt Puolaan ja Italiaan. Meidän täytyy saada toivoa uudenlaisesta tulevaisuudesta. Onorevole eh, Kiitoksia puhemies. Olen täysin samaa mieltä pääministerin kanssa siitä, että täytyy pysäyttää ihmiskauppa Afrikassa mutta valitettavasti en ole samaa mieltä Italian neutraalista asemasta EU Venezuelan suhteen, joka blokeerasi siis Euroopan unionin kannan. Minä rakastan Italiaa sydämestäni. Olen asunut yli 20 vuotta siellä. Minulla on italialaiset lapset ja olen todella pettynyt Italian hallituksen, joka ei halua pysäyttää Maduroa, tyrannia, joka tukehduttaa Venets- Venetsian kansan. Olette sanoneet juuri, että ei ole kiirettä, mutta sanokaapa se Leopoldo Lopesille, kaikille niille kidutetuille, kaikki, jotka ovat joutuneet hautaan, jotka te, jonottavat päästäkseen Kolumbiaan ja kuolevat nälkään. Kuten Edmund Burke sanoi, totesi, että ainoa asia pahan voittoon on se, että hyvät eivät tee mitään. Kiitoksia. Edustaja Myselien je m'adresse à vous en tant qu'ancien secrétaire d'état aux affaires étrangères de la france. Niin, kiitoksia. Niin, itse olen toiminut oman alueeni johtajana ja meillä on miljoonia eurooppalaisia, jotka tekevät yhteistyötä Italian kanssa. Monet ranskalaiset tekevät yhteistyötä Ranskan kanssa. Meillä on yhteistä välimeri, rajaa Italian kanssa. Minä rakastan Italiaa ja italialaisia, mutta nyt Ranska on kutsunut oman suurlähettiläänsä takaisin Italiasta ja ensimmäistä kertaa sitten toisen maailmansodan meidän maidemme väliset suhteet ovat huonolla tollalla, diplomaattisuhteet kärsivät. Jos Ranskan kustannuksella halutaan tehdä politiikkaa, niin se ilmeisesti sopii erittäin hyvin teidän linjauksiinne. Mutta minulla on tähän yksi kysymys. Mikä on Ranskan rooli jos haluatte eliminoida ranskalaiset kandidaatit eh, kaikilta listoilta, ranskalaistaustaiset kandidaatit listoilta ja estää heidän vaalikampanjo- vaalikampanjoitaan, sitä ei voida sallia. Jos on teidän kaltaisia ne ystäviä, niin silloin ei tarvita enää vihollisia lainkaan. Olette epämoraalisia, vastuuttomia. Toija. Edustaja Toija. Signor Presidente, lei avrà colto. Kiitoksia puheenjohtaja. Olette kuulleet tämän salin puhuvan ja kuinka paljon Italialta odotetaan ja paljonko Italia, Italialta odotetaan, paljonko sitä arvostetaan ja kuinka paljon se aiheuttaa pettymyksiä nyt, koska se on is, isoloitunut, se on heikompi ja sen pitäisi itse asiassa rakentaa tulevaisuutta ja sen sijaan se liitoutuu maiden kanssa, jotka ovat yhtenäisyyttä vastaan. Ja sanon tämän todella huolestuneena, en pelkästään en iloisena, koska haluan, että maani on eh, pääosan esittäjänä tässä Euroopassa. Ja kuinka voimme luottaa sanoihinne, jos haluatte luoda kaikenlaista, kaikenlaisia odotuksia eivät ne ole uskottavia. Ja sitten ryhdytään kapinoimaan. Täytyy olla johdonmukaisia. Missä, te, te otatte esiin tiettyjä asioita. Minä en sano, että me olemme saaneet kaiken aika, aikaan. Italia ei ole syntynyt eilen. Täytyy katsoa, että miten täällä on käyttäydytty. Jos te puhutte nyt uskottavuudesta, niin täytyy olla johdonmukainen. Täytyy hyväksy, niin, hyväksytte apua Afrikalle, mutta sitä vastaan ovat äänestäneet suurin osa väestänne. Ja sitten Junckerin äh, suunnitelmaa vastaan suuret puolueet äänestivät myös. Italia ei myöskään ole yhdeksän aloitteessa mukana ja Brexitistä on todettava, että Italiassa esimerkiksi on Faragin ryhmän kannalla. Eli hyvänen aika, antakaa Italian päästä entiseen asemansa ja, ja palauttaa sille sen aikaisempi loisto ja kyky toimia. Edustaja Rangel. Kiitoksia puhemies. Pääministeri, on hienoa, että saimme kuunnella teitä täällä tänään ja arvostamme italialaisten ponnisteluita, mutta yksi asia täytyy ottaa esille. Täällä otettiin Aldo Moro esille ja on harmi, että tällä hetkellä häntä ei muisteta riittävästi hänen eurooppalaisuuttaan, sitä mitä hän puolusti Eurooppaa ajatuksia Tämä ei liity pelkästään Välimeren alueeseen, vaan koko Eurooppaan. Ja portugalilaisena haluaisin sanoa teille, että Italian hallitus ei ole kunnolla ottanut kantaa Venezuelan tilanteeseen. Tämä varantaa eurooppalaisen ulkopolitiikan. Esimerkiksi Karakasissa on suuri portugalilainen ja myöskin italialainen yhteisö. Eikö italian hallitus ajattele italialaisia, jotka kärsivät Maduron toiminnasta ja kurjuudesta, jota hän on aiheuttanut? Ja tähän kysymykseen Italian hallituksen olisi pitänyt vastata. Ja tähän olisi pitänyt vastata heti aluksi, eikä vasta myöhemmin. Edustaja Spinelli. Mikrofoni, mikrofoni. Mikrofono. Mikrofoni, olkaa hyvä. Minulla olisi yksi puheen, kysymys, rakas pääministeri. Jos katsotte, että unioni ei voi olla solidaarinen yhteisö eikä syrjivä maahanmuuttosäännöissä taikka budjettiasioissa, ja koska en usko, että Italia pääsisi Hartz 4, Hartz 4 kriteereiden mukaisuuteen, niin haluaisinkin kysyä teiltä vakavasti. Pelkään nimittäin sitä hetkeä, kun liiga yhdistää oikeiston voimat ja satavat sulkeutuvat ja kysyn teiltä, että mihin ennakointeihin, mihin todellisuuden tutkimuksiin, kuten olette haastattelussanne sanoneet, perustatte ajatuksen siitä, että tulevat vuodet tulevat olemaan upeita vuosia. Kiitoksia jo etukäteen vastauksestanne. Edustaja Sadin. Presidente, buonasera, grazie di essere qui. Kiitoksia. Puhun nyt ihan lyhyesti. Olisi hyvä, että olisi aikaa puhua siitä, kuinka paljon ponnistellaan toimielimissä, jotta voitaisiin rahoittaa tuhansia hankkeita, joita eri jäsenvaltiot ehdottavat. Haluaisin kertoa teille, miten olemme vuosien ajan pyrkineet luomaan kunnollisia hankkeita, jos otetaan huomioon yhteydet maimme välillä ja yrittäjien pyynnöt. Haluaisin puhua kaikesta tästä ja haluaisin puhua myöskin niiden ihmisten mielentilasta, jotka tekevät näitä asioita. Ja Eli nyt kun ajatellaan sitä, miten hallitus on pyytänyt kärsivällisyyttä, koska myöhemmin hallitus sitten näyttää kyntensä, niin minäpä sanon yhden asian. Monet parlamentin jäsenet ovat usein provosoineet poliittista maailmaa esimerkiksi valkoihin tai talouskysymyksiin liittyvillä asioilla. Mutta jos haluamme lisää resursseja, niin järjestäkää sitten jonkinlainen resurssi, lainat, joilla on kiinteä korko ja sillä tavalla pääset eteenpäin. Edustaja Viotti. Kiitoksia puhemies. On todella pitkä ja pitkästyttävä tämä lista ongelmista, minkä haluan esittää. Tria, kaksi, seitsemän, kuudesta Salvini, neljä, neljästä. Eli italialaisia ministerit, ei ole ministerineuvostossa paikalla. Tässä olivat todella ministerineuvoston poissa olevat ministeristä. Silloin kun puhutaan työstä, nuorisosta, liikenne, liikenteestä, maahanmuutosta, niin koskaan ette ole kokouksissa läsnä. Pyytäkää anteeksi italialaisilta, Italian kansalaisilta, Euroopan kansalaisilta. Eurooppa tarvitsee Italiaa. Italia tarvitsee hallituksen, joka on läsnä Euroopassa. Tätä Italia tarvitsee ja tämän selityksen pääministeri olisi pitänyt antaa meille täällä tänään. Te olette koskaan paikalla. Ja minäkin tässä kerron vielä lainauksen Sanremosta mamudilta Tarvitaan, tai on vaikeata olla maailmassa, jos ei ole ylpeyttä se on ihan eri asia, kun te huutelette tuolla ympäriinsä, että Italia ilman ylpeyttä on ihan tyhjiä sanoja. Vi prego di usare un linguaggio. Pyydän, että käytätte soveliasta kielenkäyttöä täällä. Muuten minun täytyy langettaa sanktioita parlamentin jäseniä kohtaan, jotka käyttävät sanamuotoja, jotka eivät sovi parlamenttiin. Koitakaa katsoa, että tämä ei enää toistu. Seuraavaksi edustaja Marias. Grazie, presidente. Kirje Kiitos, puhemies. Niin, hyvä. Pääministeri, herra Conte, Niin, voisitteko laittaa kuulokkeet päähänne? Niin, pääministeri Konte. Olen samaa mieltä siitä, mitä sanoitte siitä suunnasta, johon Eurooppa on menossa, mutta Euroopan pitäisi olla myös solidaarinen sisäisissä asioissa ja myös ulkoisissa asioissa, turvallisuusasioissa ennen kaikkea. Tiedätte, että Turkki uhkaa edelleen Kreikkaa, se uhkaa edelleen Kyprosta ja Turkki tekee jatkuvasti ilmatilaloukkauksia, vesialueloukkauksia ja ovat jatkuvasti läsnä Kyproksella – Haluaisin kuulla teiltä jotakin tähän liittyen, jonkinlaisen tuen osoituksen kreikkalaisille Turkin uhkaa vastaan. Ja voisitte osoittaa ne myös Kyprokselle, eikä niin, että hyödynnätte vain Kyproksen luonnonvaroja. Italialaisyrityshän siellä haluaa hyödyntää näitä luonnonvaroja. Ja se tietenkin vaarantaa Kyproksen ja myös Italian. Eli haluaisin kuulla teiltä jonkinlaisen tuen ilmauksen Kreikalle ja Kyprokselle Erdoganin ja Turkin uhkaa vastaan. Kreikan kansa odottaa sitä ja myös kyproslaiset ystävämme odottavat sitä. Onorevole Jakovčić. Edustaja Jakovcic. Presidente, benvenuto presidente del Kiitoksia ja tervetuloa pääministeri Kiitoksia, että olette täällä ja tämä oli yllätys minulle, että sain kuulla teitä ja myönteinen yllätys. Niin, ja odotan teiltä nyt myöskin vähän faktoja. Olen esittelijä mietinnössä ja meidän pitää olla hyvä yhteistyötä Adrian merelle. Ja kun ajatellaan Sloveniaa ja Kroatiaa ja kun ajatellaan tulevaa yhteistyötä Adrian merellä, niin tärkeää minulle on, niin kuin voitte nähdä Euroopassa, on se, että no nyt esimerkiksi teidän hallituksen haluaa leikata varoja kaksikieliseltä koulutukselta Kroatiassa ja Sloveniassa. Meidän pitää saada myöskin Italialta rahoitusta tähän koulutukseen Kroatiassa ja Sloveniassa. Ja sitten meidän täytyy miettiä, mitä voisimme tehdä Euroopan kansalaisten hyviksi ja voisinko ehkä järjestää kyllä se symbolin heille. Sitten Dorfman. Puhemies, aivan oikein kiinnititte huomiota vapaaseen liikkuvuuteen. Olen samaa mieltä, koska kuulun suurimpaan kielelliseen vähemmistöön Italian rajaseudulla, mutta hallitonne on tehnyt niin sanotun turvallisuuslain ja muita siirtolaisuuslakeja. En halua puhua tästä, mutta ajatellaan nyt tilannetta, että opiskelija vai, tai henkilö, joka haluaa tehdä työtä ulkomailla, ostaa itselleen auton, haluaa palata sitten Italiaan, niin tämä auto otetaan häneltä sitten pois rajalla ja annetaan 700 euroa sakkoa. Katsotteko, että tämä laki on eh, yhteen sopiva eh, vapaan liikkuvuuden ajatuksen kanssa. Tarabella. On hienoa, että puhutte täällä tänään. pääministeri Salvini oli hiljattain täällä Euroopan parlamentissa. Ja minusta tuntuu, että hän jatkaa samalla tavalla hallituksessa – Eli tehdään vähän töitä ja sitten ollaan tv mahdollisimman usein ja sitten syytellään muita Italian surkeasta tilanteesta. Pakolaiset, afrikkalaiset, homot, ranskalaiset, Eurooppa ja sinä itse. Aikaisemmin juutalaiset ja kommunistit olivat näitä, joita syytettiin mustalaiset. Tämä on tapa tehdä politiikkaa, joka muistuttaa fasismista. Itse jouduin äh, muuttamaan Italiasta niin pois ja pyytäisin, että unohda kaikkea, mitä tapahtui sodan aikana ja sen jälkeen. Onorevole Cicu. Edustaja Chiku. Grazie, president. Kiitoksia puhemies. Uskoisin, että on tärkeää muistaa, että maamme on nyt lama kauden käsissä. Enkä ole kuullut pääministerin puhuvan teollisuus- tai talouspolitiikasta eikä yrityksistä. Taloussopimukset, joita Euroopassa tehdään, merkitsevät kasvua maille. En tiedä, oletteko samaa mieltä siitä, että Italia tarvitsee verojen vähennyksiä, jotta yritykset voivat vähentää työkustannuksia ja ei tarvita minkä, minkäänlaisia tukipolitiikkoja, jos ei ymmärretä, kuinka todellakin puututaan köyhyyteen ja epätasa-arvoon. Sen takia olisi tärkeää, että arvon pääministeri otta, ottaisitte nämä asiat esille ja antaisitte meille näihin vastauksen. Kiitoksia pääministeri kuten jotkut kollegat, eivätkä pelkästään italialaiset, ovat muistuttaneet, me teemme täällä työtä hankkeiden parissa, joiden tavoitteena on tehdä hyvää Italialle, mutta koko Euroopalle. Ja kun ajatellaan vaikka Välimeren liikenneyhteyksiä, siis tämä kyse ei ole pelkästään tästä Torino-Lion luotiyhteydestä, niin meidän täytyy löytää tasapaino kun ajatellaan liikennejärjestelmiä Euroopassa. Tällä tavalla kaikki Välimeren satamat voivat kehittyä. Ja tekin puhuitte tästä. Te sanoitte, että Italian hallitus on tehnyt hyvin pienen kustannushyötyanalyysin, jossa ei oteta huomioon esimerkiksi investointeja, jotka kestävät 150 vuotta. Ja tämänhetkiset linjat ovat täysin puutteellisia. Eli pääministeri, jos te voisitte vähän oppia ajattelemaan italialaisesti, eivätkä vain ottamaan huomioon Italian nurkakuntalaisuuksia, niin ehkä ensi kerralla voisitte kertoa meille jotain vähän muutakin. Edustaja Koratsa Kiitoksia puhemies. Koska olen Ruotsin edustaja ja kuitenkin italialainen olen ylpeä ollessani italialainen, mutta koen yhä vähemmän itseni sellaiseksi italialaiseksi. Italia ei, en halua, että Italia on maa, joka jättää lapset kuolemaan meren syliin. Haluamme, että, haluan, että Italia on arvojen maa. Tarvitsemme uskottavuutta. Italia haluaa nopeutettua ratkaisua talouteen, mutta siitä on ollut seurauksena lama. Ihmiset haluavat työtä, eivät almuja, ihmisarvoa eikä propagandaa. propagandaa. Jos annatte konkreettisia vastauksia, niin niitä ehkä myös kuunnellaan. On paljon työttömiä ja ihmiset ovat ja myöskin yritykset ovat veloissa. Kuunteletteko minua? No hyvä. Olen yhä huolestuneempi siitä, että hallituksenne eh, jää ajolle kansainvälisellä areenalla. Italia pystyi aikana rakentamaan siltoja eikä suinkaan rakentanut hautoja. Italian pitää auttaa siirtolaisongelmaa siellä lähteillä, alkulähteillä. Täytyy lopettaa Putinin kaltaiset ystävyyssuhteet Täytyy luoda allianssia. Arvoisa pääministeri, muuttakaa kurssianne. De Gasperi ja Spinalli odottavat teitä. Edustaja Scholtes. Gospod predsednik, hvala za besedo. Niin, pääministeri, o... Kiitos puhemies. Niin, pääministeri, te puhuitte solidaarisesta Euroopasta ja Euroopasta, joka auttaa ja neuvoo ja yhdistää. Ja kaiken tämän keskellä parlamentin puhemies ja te itse puhutte hyvin, hyvin epämääräisesti. Puhutte itsestänne uhreina. Minä haluan puhua siitä, mitä Basovicessa tapahtui äh, pieni aika sitten. Tässä ei selvästikään tunneta historiaa. Uhrit ovat antaneet oman henkensä, jotta nykyään me voisimme elää rauhassa Slovenian ja Italian välisellä rajalla. Ja Minusta teidän tulisi erota. Allora, questo era l'ultimo intervento. Eli nyt viimeinen puheenvuoro. Meillä on muita keskusteluita vielä. Muuten ei jää sitten enää aikaan äänestyksiin. Siis täällä on yli 50 puheenvuoropyyntöä ja monet puhuivat yli aikansa. Niin, eli pääministeri Kontte, jos haluatte sitten vastata. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Jotkut puheenvuorot ottivat esiin sellaisia poliittisia kysymyksiä, jotka liittyvät poliittisen keskustelun. Sehän on demokratiaan perustuvaa, vaikka se voi olla joskus katkeraakin ja vilkasta. Ja tietyt puheenvuorot eivät ansaitse kommentointia, kommentointia koska sillä, niillä oli tarkoitus vain loukata sekä minua että koko kansaa, jota edustan. Täällä on ollut niitä, jotka ovat sanoneet täällä, ja sanonkin sen tässä hyvin tyynesti puheenjohtaja niin Tässä on ollut ryhmän johtaja, joka siis edustaa koko poliittista ryhmää, joka on tässä kutsunut sätkynukeksi ihmistä, joka edustaa täällä kokonaista hallitusta ja kansaa. En ole mikään pelle. Minä olen ylpeä siitä, että edustan koko kansaa. Olen ylpeä siitä, että tulkitsen Italian kansan muutoksen halua. Ja olen ylpeä siitä, että olen syntetisoimassa sellaisen hallituksen linjaa, joka ei ole mikään sätkynukke sen takia, että se ei vastaa loppaajien logiikkaan. Ehkäpä nämä sätkynuket todellakin ovat niitä, jotka ovat erilaisissa valiokunnissa ja täällä Euroopassa. Minulle täällä sanottiin, ja on sanottu, että, täällä, että minun pitäisi olla häpeissäni. Ja ihan pienessä osassa keskusteluja on viitattu Merkelin ja minun välisiin keskusteluihin. Minua on, ehkä tässä on todettu, että tässä ei olla osattu hävetä oikealla puolella ää, rajalinjaa. Ja haluaisin vielä puuttua kolmanteen aspektiin, joka minun, minun mielestäni on ollut aika kitkerää keskustelua myös. Haluaisin muistuttaa siitä, mitä täällä sanottiin, että minun ministerini eivät ole mukana ministerineuvoston kokouksissa. No minun hallitukseni siis ei ole ministerien pöydissä mukana. Ei minun täällä nyt pidä, minun tarvitse täällä ruveta opettamaan Euroopan parlamentin työjärjestystä ja kielioppia ja sääntöjä, koska hallitustahan edustaa myös kansliapäällikkö esimerkki, tai esimerkiksi tai pääsihteeri. Olemme aina olleet läsnä kaikissa eurooppalaisissa neuvottelupöydissä. Ei siellä pelkästään ministerien tarvitse olla. Ja ihan Frankolle puhun suoraan, koska te olette sellaisen puolueen edustaja, joka joka ei aikanaan ollut oikeanlaisessa johdossa. Vielä tänäkin päivänä maksamme sitä emavelkaa. Ja sitten vielä puuttuisin kysymyksiin, jotka ovat kysymyksiin, jotka ovat Puutun siis kysymyksiin, jotka ovat enemmän Chiamo. Scusate. Niin suokaa anteeksi. Siis odottakaa nyt hetki. Niin, pääministeri, suokaa anteeksi. Pyytäisin, että kukaan ei käytä nyt sopimatonta kielenkäyttöä. Voitte sanoa mitä haluatte, voitte ottaa esiin mitä tahansa poliittisia kysymyksiä, mutta tärkeää on se, ettei loukata muita edustajia. Kaikki on valittu tänne. Eikä myöskään tarvitse loukata Italian pääministeriä, jonka me olemme kutsuneet tänne. Ei hän tänne itseään tunkenut. Eli pyytäisin, että kaikki käyttävät nyt vähän korrektia kielenkäyttöä, varsinkin italaiset kollegamme. No niin, kiitoksia puhemies. Nyt sitten puutun poliittisiin kysymyksiin, joita otettiin esiin. Niitä oli myöskin joitakin mielenkiintoisia. Vastaisin erityisesti siihen, että pyydettiin tukea Kyprokselle ja Kreikalle. Ja muistuttaisin, että 29. tammikuuta oli Nikosiassa, jossa muiden seitsemän Etelä-Euroopan maan kanssa järjestimme myöskin yhdessä lehdistötilaisuuden lopuksi. Ja ilmaisimme nimenomaisesti tukemme Kyprokselle. Eli tukea on annettu. Mitä tulee sitten siitä, että no täällä sanottiin kerta kaikkiaan häpeä, häpeällisiä asioita Italiasta, että jätetään lapset kuolemaan mereen. Tämä on aivan äärimmäisen vakava valhe. Kerta kaikkiaan tällaista ei ole koskaan kuultu aikaisemmin. Sanoin aikaisemminkin, että meillä on velvollisuus hankkia tietoja, jos puhumme täällä. Sanoin aikaisemmin, että me olemme aina puuttuneet taataksemme haavoittuvaisempien henkilöiden turvallisuuden kaikkein suurimmissa kohutapauksissakin olemme aina varmistaneet naisten ja lasten turvallisuuden ensimmäisenä. Jos me olemme nyt ilmaiset kantamme, niin me, se on siksi, että me odotamme todellista solidaarisuutta, että, lähdetään, että ei pelkästään puhuta periaatteista, vaan myöskin toimitaan. Sitten Ranskasta. Minä olen sanonut useankin otteeseen, että Italia, Italialla on erittäin vanhat taloudelliset ja myös kulttuuriset suhteet Ranskan kanssa. Ja jos ajatellaan, että näiden maiden välinen suhde on nyt otettu kyseenalais, asetettu kyseenalaiseksi ihan yhden pienen eh, eh, ristiriidan takia, niin sehän on aivan älytöntä. Ei tällaista tarvitse enää kuulla. Ja sitten Di Maio on todennut, varapuheenjohtaja Di Maio todennut, että tapaamiset, joita olen järjestänyt joidenkin keltais, keltaliivien edustajien kanssa, niin, että kyseessä olisi ollut poliittisten johtajien kanssa järjestetty tapaaminen, niin silloin todellakin mennään sellaiseen poliittiseen dialektiikkaan, jossa äh, valinnat voivat olla sellaiset, ne äh, aiheuttavat erilaisia mielipiteitä, mutta ne ovat legitiimejä. No sitten Venezuelasta on esitetty täällä täysin vääriä väitteitä. Italia tukee Maduroa. Se ei edistäisi uusia tai tukisi uusia presidentinvaaleja. No ei, olemme sanoneet pelkästään, että ei ole kiirettä. Maduron hallitusta Italia ei missään nimessä ole tukenut. tukenut. Olemme todenneet, että presidentin vaalit on vaalit on ovat sellaiset, että, että edes Euroopan, Eurooppa ei ole sitä tunnustanut. Haluamme mahdollisimman pian vapaat ja demokraattiset avoimet vaalit, koska kansa kärsii. Mutta yksinkertaisesti emme vain katso, että tämä, tähän tulokseen päästäisiin sillä, että tunnustettaisiin presidentiksi kuka tahansa, joka on itse sellaiseksi julistautunut. Me katsomme, että tällainen hidastaisi sitä prosessia, joka toisi todellisen demokraattisen ja nopean ratkaisun. Ja sitten täällä kosketeltiin vielä talousaihetta. Sitä seikkaa, että meiltä kysyttiin, että miksi Italia ei kiinnitä huomiota teollisuuspolitiikkaan myöskin Euroopan tasolla. Me olemme tunnustaneet, kuinka Junckerin suunnitelma on tärkeä. Itse olen niin myös sanoneet, sanonut ja olemme aina pitäneet Euroopan teollisuuspolitiikkaa tärkeänä. Ja olemme myöskin korostaneet, kuinka tärkeää on saada euro, euro, euroalueen budjetti vakauden nimissä. Ja talouspolitiikasta ja sosiaalipolitiikasta totean, että meidän maastamme on todettu, että kuinka siellä ei ole kasvua. Mutta katsokaapa nyt, täytyy jättää huomiota men, huomiotta menneisyyden talouspolitiikka. Ei suinkaan. Ehkäpä on hieman vielä aikaista arvioida sellaista tilannetta, joka on tulosta aikaisemmista kausista. Ja nyt vasta ollaan aloitettu meidän hallituksemme toiminta ja sen tuloksia joudutaan kyllä odottelemaan. Toisella 2019 vuoden vuosipuoliskolla voidaan kohtuudella odottaa että jollakin tapaa voitaisiin nähdä tuloksia. Aivan ensimmäisinä kuukausina ei tuloksia vielä voida odottaa. Sitten jos puhutaan tuotantojärjestelmästä, jos ajatellaan tai jos ajatellaan meistä, että me emme äh, sitoudu investointisuunnitelmaan, niin minähän sanoin jo aivan aluksi, että tämä on täysin väärä käsitys. Me työstämme aihetta. Sanoin teille, sanon teille vain, että eilen nyt ihan esimerkinomaisesti allekirjoittanut on käynyt kolmella Italian eteläisellä alueella, jossa kasvua ei ole eikä, eikä sosiaalista kasvua. Ja Basilikaassa, Molisessa ja Sardiniassa allekirjoitin kolme erillistä sopimusta. Tällä hallituksella on hyvin pragmaattinen lähestymistapa ja sen tarkoitus on nimenomaan tukea talouskasvua kaikilla toimillaan myöskin kansalaistulo voisi olla täysin apuluontoinen toimi. Tästä on puhuttu paljon tästä toimesta, koska se on katalysoinut aika paljon julkista keskustelua myös. Tämä toimenpide voisi olla yksinkertaisesti rahan ojentamista, tällainen tukitoimi tai aputoimi, mutta todellisuudessa se perustuu työsopimukseen ja koulutus, koulutukseen ja ja mm, kansan osallistamiseen niin, että on saatu osallistettua viisi miljoonaa köyhää. Viidestä miljoonasta on kysymys Italiassa. Nämä henkilöt ovat täysin kaiken sosiaalisen tai tuotannollisen tai työ, työllistävän ö, ympyrän tai toiminta-alan ulkopuolella. Italian perustuslain artikla Kolme mukaisesti. Näillä ihmisillä ei ole mitään realistista mahdollisuutta osallistua työelämään, sosiaaliseen elämään, yhteiskuntaelämään tai poliittiseen elämään. Kiitoksia puheenjohtaja. Signore. Kiitoksia Italian pääministeri siitä, että hyväksytte kutsumme. Suoka anteeksi, jos täällä vähän välillä käytettiin sanamuotoja, joista en niin välitä, mutta Täysistunnossa käydään usein kiikkeitä keskusteluita, kun kyseessä ovat tällaiset kysymykset, ainakin kun kyse on Euroopan unionin tulevaisuudesta. Panie i panowie, dobry wieczór. Witam serdecznie tych, którzy opuszczają. No niin, hyvää iltaa kaikille. Olkaa hyvä ja poistukaa täysistun hiljaisesti. Sitten kun ajatellaan päätöksiä, joita Inta ja Ekon valiokunnat ovat tehneet eilen eilisen istunnon jälkeen mitään vastalauseita ei ole tehty. Ja sitten sääntö 105 kohta 6. Nämä suositukset on hyväksytty. Ne julkistetaan huomenna keskiviikkona 13. helmikuuta 2019. Meillä oli hyvin tunnepitoista keskustelua, mutta nyt siirrymme sitten seuraavaan kohtaan, eli yhteiskeskustelua EUn ja Singaporen välisestä kumppanuussopimuksesta. Tätä keskustelua käydään David Martinin mietintöjen pohjalta, jotka liittyvät EU ja Singaporen välisiin vapakauppasopimuksiin plus meillä on päätöslausama plus sijoitussuojasopimus. Ja vielä yksi Martinin mietintö ja päätöslausama sekä vielä antoi Lopez Isturi Whitein suositus koskien niin ikään EUn ja Singaporen välistä kumppanuus- ja yhteistyösopimusta. Ja vielä yksi mietintö Lopetistus Vaitilta. Se liittyy yhteistyösopimuksen päätöslauselmaan. Eli voimme käynnistää keskustelun. Tervetuloa komission jäsen. Ja ensimmäiseksi puheen vuoron saa esittelijä David Martin. Olkaa hyvä.